Good evening, dear colleagues. Uh, we will start. Hyvät kollegat, me aloitamme. With the committee. Continuamos con, con la celebración. Nyt me jatkamme valiokuntakokoustamme ja käymme keskustelua komission jäsen Jurovan kanssa. Haluamme kiittää siitä, että hän on vastannut meidän kutsuumme tulla osallistumaan tähän keskusteluun ja parlamentin jäsenet, valiokunnan jäsenet, me pidämme tärkeänä näitä keskusteluja. Siinä on tärkeitä kysymyksiä ja jos teille sopii, niin järjestämme keskustelun niin, että annamme puheenvuoron komission jäsen Jurovalle noin 15 minuuttia ja sen jälkeen meillä on puheenvuorokierros, koordinaattorit, tai sitten poliittisten ryhmien edustajat ja tämän jälkeen rouva Jurova voi vastata ja sitten vielä toinen puheenvuorokierros, kyselykierros muilta edustajilta. Ja haluamme rajoittaa nämä puheenvuorot ajallisesti, jotta kaikki, jotka haluavat osallistua, voivat osallistua. Ensimmäisellä puheenvuorokierroksella kolme minuuttia puheaikaa kullekin ryhmien edustajille ja sitten kakkoskierrolla minuutti. Siinä voidaan olla joustavia, jos huomaamme, että voimme jatkaa vielä keskustelua. Mutta nyt tosiaankin haluaisin kiittää komission jäsentä ja annan hänelle puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On ilo saada tänään keskustella kanssanne sukupuolten tasa-arvosta EU-ssa ja painopistealoistamme, joihin pitää, joita pitää käsitellä tällä alueella. Ensinnäkin katsoisin ajassa taaksepäin tätä meidän menestyksekästä ja koordinoitua osallistumista tänä vuoden YK on konferenssin, jossa käsiteltiin naisten tilaa. Se oli siis maalikuussa New Yorkissa. Ajattelemme edusti tätä yhteistä viestiä, jonka te ja teitä edusti siellä puheenjohtaja ja muut edustajat lähettivät tämän viestin. ja valtioiden ministerit olivat paikalla ja minä myös. Ja siellä puhuttiin sitä, miten tärkeää Istanbulin yleissopimus on ja se, että pitää puuttua sukupuoliperustaisen väkivaltaan. Tämä pantiin hyvin merkille. Ja Olin ylpeä meistä tällaisena Eurooppa-tiiminä, joka yhdisti voimansa, jotta olisi tämä selvä ja tärkeä viesti. Tämä kansainvälinen työ on myös sillä YKssa. Se on tärkeää, koska sukupuolten tasa-arvo on yksi kestävän kehityksen tavoitteista. Haluaisin viitata tämän vuoden raportin käsittelee suuntaan, Se julkaistiin tänä maaliskuuna. Siinä vahvistettiin, että edelleenkin kohtaamme monia haasteita, jotta sukupuolten tasa-arvo toteutuisi. Työllis- naisten työllisyysaste EU:ssa on saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman luvunsa kolmantena kartana 2015. Edelleenkin kuitenkin se on yli 10 prosenttiyksikköä alhais- 10 prosenttia alhaisempi kuin miesten työllisyysaste lisäksi. Palkkakuilu miesten ja naisten välillä on todellisuutta samoin myös eläke kuilu on 14 prosenttia. Jos ajatellaan eläkekuilua ja palkkakuilua, niin tämä osoittaa, kumpikaan näistä ei ole osoittanut merkkejä kaventumisesta siis. On hienoa kertoa siitä, että edistymistä on tapahtunut jäsenvaltioissa ja naisten edustus yritysten johtokunnissa on myös lisääntynyt viimeisen viiden aikana. Lopputulokset ovat kuitenkin edelleenkin liian laihoja. Alle neljäs osa johtokuntien jäsenistä on naisia. Sama päättee politiikkaan. Tasa-arvo on yli 30 vuoden päässä. Jos ajatellaan naisikohdistuvaa väkivaltaa, luvut ovat hälyttäviä 33 prosenttia naisista on kokenut seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa hälyttyään 15 vuotta. Tätä taustaa vasten haluaisin nyt puhua uusista asiakirjoista ja asioista, joita työstämme. Ensinnäkin niin sanottu työelämä, tasapaino Ilmoitimme uuden alun tälle tasapainolle työn ja arkeoman välillä. Arvioimme tällä hetkellä vastauksia, joita olemme saaneet julkisessa kuulemisessa. Alkuperäinen analyysimme osoitti, että suuri osa järjestöistä, 97,8 prosenttia sekä yksilöt ovat samaa mieltä näistä haasteista, joita kuvailimme taustaasiakirjassa. 85 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että lista politiikka-alueista, johon pitää keskittyä, on tarkka. Nämä politiikan alueet ovat lastenhoito, pitkän aikavälin hoitopalvelut, perhejärjestelyt naisille ja miehille, sijoitella vapaita, joustavat työjärjestelyt miehille ja naisille – veroetuusjärjestelmät, jotka ovat kannustimia mole, sille, että molemmat vanhemmat tekevät töitä. Toinen vaihe sosiaalisten, siis työmarkkinaosapuolten kuulumisessa alkaa pian, ja komissionisen Tyson ja minä tulemme sitten tiedottamaan teille tarkemmin asiasta kirjeellä. Työmarkkinaosapuolet, jos ne päättävät, etteivät ne neuvottele tästä, niin komissio aikoo ehdottaa lainsäädäntöpaketteja ja muita toimia, joilla puututaan eri aspekteihin. Meidän pitää puuttua puutteisiin, muun muassa siihen, että vain kuusi jäsenvaltiota on saavuttanut Barcelonan tavoitteet, jos ajatellaan lastenhoitopaikkoja. Meidän pitää ottaa huomioon syyt sille, miksi naisten työllisyysaste on niin alhainen. Lisäksi pitää tarkastella tämän päivän työelämää ja tilannetta erityisesti, mitä digitaalisella aikakaudella on miten se hyödyttää siis muista joustavaa työllisyyttä. Pitää ottaa myös huomioon se, että yhä useammat miehet haluaisivat ottaa enemmän hoitovastuita perheessään, mutta edelleenkin kohtaavat esteitä tässä. Pidän hyvänä parlamentin sitoumusta, erityisesti FEM- ja työllisyysvaliokuntien sitoumusta sille, että saavutetaan työelämän ja arjen tasapaino. Tämän osoitti tässä lähiaikoina kuulemin jolla käsiteltiin näitä kysymyksiä. Haluan kannustaa teitä pysymään tärkeänä kumppanina meille tässä tärkeässä valmisteluvaiheessa. Haluaisin myös viitata tulevaan maakohtai, tuleviin maakohtaisiin suosituksiin talouden ohjausjaksoprosessissa siinä, jos ajatellaan puutteita naisten osallistuminen työmarkkinoihin tulevan heistetuksi Lisäksi pyrimme ponnistelemaan lisää, että voidaan vähentää naisten ja miesten palkkakuilua. Ja käsitämme tällä hetkellä sitä, että miten pannaan täytäntöön alan säännökset ja sen vaikutukset jäsenvaltiossa. Seuraavia askelia tullaan käsittelemään lähiaikoina. Valistustoimimme tällä alueella mukaan lukisi, että rahoitetaan ylikansallisia hankkeita, tulevat jatkumaan Lisäksi tehdään yhteistyötä tasa-arvoelinten kanssa, jotka helpottavat periaatetta, joka on sama palkka samasta työstä. Komission osaamisagendassa tulemme pohtimaan tapoja, joilla voidaan puuttua työsyrjintään. Se on yksi miesten ja naisten palkkakuilun syistä. Nyt pari sanaa Istanbulin yleissopimuksesta, kuten kaikki tiedämme. Sillä pyritään torjumaan sukupuoliperustaista väkivaltaa, kuten teille on kerrottu aikaisemminkin. Komissio ehdotti viime kuukausina sille, että EU allekirjoittaisi Istanbulin yleissopimuksen oli vakuuttunut siitä, että tämä saisi aikaan todellisen eron tyttöjen ja naisten elämään varmistamalla se, että EU-jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin, joilla voidaan torjua ennaltaehkäistä tätä kauhistuttavaa väkivaltaa ja jotta teemme yhteistyötä. Haluaisin korostaa, että EU tulee liittymään tämän sopimukseen jäsenvaltioiden mukana, eikä se tule korvaamaan jäsenvaltioita. Yleissopimuksen aspektit, kuten ne, jotka liittyvät rikoslakiin, pysyvät jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. EU tulee vain tuomaan lisäarvoa tähän jos ajatellaan johdonmukaista EU-lähestymistapaa. Näyttää olemaan tehokkaampia politiikkoja, parempaa varojen käyttöä, parempaa tietojen keräystä ja selvä ja uskottava ääni, kun olemme yhteydessä kansainvälisiin kumppaneihin. Neuvoston päätös tulee vaatimaan parlamentin suostumuksen ja toivon, että valiokuntanne jatkaa tässä tärkeässä tehtävässään. Euroopan parlamentti voi lähettää voimakkaan ja selvän viestin jäsenvaltioille ja EU-kansalaisille ja muillekin. Jos otan torjua naisikoistua väkivaltaa, tai käyttää kaikkia välineitä, mukaan lukien lainsäädäntöä, tietojen keräämistä ja rahoitustukea kansallisille aloitteille ja ruohonjuuritason aloitteille. Valistuskampanjat ovat myös tärkeässä osassa – vain muuttamalla asenteita ja käyttäytymistapoja voimme ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ennen kuin se tapahtuu. Pitää myös varmistaa, että väkivallasta raportoidaan toimivaltaisille viranomaisille ja uhrien pitää saada tukea, joihin heillä on oikeus. Kuten tiedätte, minä aion esitellä toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua naisikosta väkivaltaan vuonna 2017 pohdimme toimien laajuutta, jotta voidaan kiinnittää huomiota tähän ongelmaan ja saavuttaa muutosta läpi EUn. Jatkossakin aiomme käyttää kaikkia välineitä, jotka käytössämme, eli valistaa ihmisiä asioista, tukea jäsenvaltioita ja ruohonruotason aloitteita. Haluamme miniminormit ja oikeudet, jos ajatellaan uhrien tukea, ja haluamme helpottaa hyvin käytänteiden vaihtamista otamme innolla yhteistyötä kanssanne tässä kysymyksessä. Lisäksi haluan panna täytäntöön EU-lainsäädäntöä tällä alalla mukaan lukien uhrien oikeuksia koskeva direktiivi ja eurooppalainen suojelumääräys, vapaan liikkuvuuden direktiivi kuuluu tähän myös ja ihmiskauppadirektiivi, sitäkään unohtamatta. ja tietojen keräämistä pitää myös parantaa. Se on välttämätön tuleville ponnistelemme olen tyytyväinen, että olemme saaneet vahvistuksen Eurostatilta sille, että tämä vuosi se alkaa työstämään sitä, että kehitellään tietokantaa tästä väkivaltaan perustuvasta, väki, siis sukupuoliperusteista väkivallasta. Toinen asia, jota pitää panna, on päätöksen teon huomioittavuus. Tämä naisten edustusjohtokunnissa on tärkeä tavoite. Tarvitaan väline, jotta saavutetaan kestävää kehitystä EU-tasolla tällä alalla. Edistys tähän asti on keskittynyt jäsenvaltioihin, joissa lainsäädäntötoimia on jo otettu. Siellä, missä toimin ryhdytään, se johtaa tuloksiin. Suurin osa jäsenvaltiosta tukee ehdotettua direktiiviä, ja on valitettavaa minusta, että osa jäsenvaltioista ei vielä ole osoittanut poliittista tahtoa ryhtyäkseen tarvittaviin toimiin EU-tasolla. Pidän hyvänä tulevan Maltan puheenjohtajavaltion päätöstä priorisoida tätä asiaa ja komissio tulee ja aktiivisesti avustamaan puheenjohtajavaltiota näissä kysymyksissä. Ja haluaisin korostaa, että Euroopan parlamentin tärkeä rooli tulee säilymään, se pitää, pitää, se pitää jatkaa painostustoimia jos on niitä jäsenvaltioita, jotka, eivät halu, jotka epäröivät tämän aloitteen tukemista. Kyllä kaikki tiedämme, tämä aloite on hyvin tarpeen. Haluaisin ottaa esille maahanmuutto- ja muuttoliikekysymykset ja maahanmuuttajien naisten kysymyksen komissio on sitoutunut varmistamaan sen, että sukupuolinäkökulma pysyy muuttoliikeagendassa. Se toimissa tämä on monimutkainen kysymys. Siihen kuuluu lyhyen aikavälin toimia, kuten se, että järjestetään nämä järjestelykeskukset ja vastaanottokeskukset. Ja tähän kuuluu myös pitkän aikavälin kotottamistoimia, jotka kouluttamiseen, osallistamiseen tai koulutukseen. Tiedän, että olette puhuneet paljon tästä aiheesta ja odotan innolla yhteistyötä kanssani, jotta voin puuttua tähän haastavaan kysymykseen. Keskustelen tästä myös jäsenvaltioiden ministerin kanssa, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa siihen, että keskittäisiin enemmän tähän kiireelliseen aiheeseen. Lopuksi teemme läheistä yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa. Instituutti tulee antamaan näyttöä politiikallamme jatkossakin tänä vuonna esimerkiksi AIGE, eli tämä tasa-arvoinstituutti, tulee laatimaan raportin naisten köyhyydestä. Ja odotamme myös, että tämä sukupuolten tasa-arvoindeksi tullaan ottamaan käyttöön 2017 ensimmäistä kertaa ikinä. Se tulee sisältämään tietoa epätasa-arvoisuuksista eri aloilla. Olen myös vakuuttunut siitä, että EG tulee auttamaan naisten väkivallan torjumisessa. Se tulee laatimaan tutkimuksia. Kiitoksia rakentavasta tuestanne tähän asti pyrkimyksessä päästä konkreettisiin tuloksiin ja edistykseen naistimisen tasa-arvossa. Ja innolla kuulen kantojanne ja vastaan mieleni kysymyksiin. Kiitos. Muchas gracias, señora Jurova, por... Kiitoksia komission jäsen Jurovalle tästä alustuksesta. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Le Grip EPPn nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä alustuksesta komission jäsenelle. Kiitoksia myös siitä, että pääsitte tänne, pääsette tänne puhumaan naisten oikeuksien valiokuntaan. Te olette useaan otteeseen osoittanut, miten olette sitoutunut näihin aiheisiin, jotka ovat meille hyvin tärkeitä ja lähellä sydäntämme. Nämä eri aiheet, jotka nyt tässä mainitsitte, mm, otan esiin yhden ja toivoisin, että Anna-Maria Koretsa-Biltz äh, voisi ehkä puhua omasta puolestaan niin, että hänkin voi ottaa esiin näitä painopistealueita. Tämä ei tietenkään ole täysin kattavaa meidänkään ryhmämme kannalta. Te otitte esiin eläke- ja palkkakuilun. Sanoitte aivan oikeutetusti, että Mm, emme ole nähneet, että nämä kuilut olisivat kaventuneet ja nämä kuilut huolestuttavat aivan oikeutetusti kansalaisiamme, koska väestö vanhenee Euroopassa. Niinpä eläkekuilusta tulee erittäin tärkeä aihe. Tästä asiasta on tehty selvityksiä. 2015 otettiin esiin, että on tärkeää torjua tätä ilmiötä mikä teidän mielestänne on kaikista hyödyllisin väline ja tehokkain väline, jonka avulla voitaisiin lopultakin nyt yrittää muuttaa asiain kulkua ja auttaa jäsenvaltioita pääsemään oikeaan suuntaan. Pitäisikö tässä olla yhtenäinen lähestymistapa vai onko muita äh, hienovaraisempia äh, välineitä, jotka olisivat tässä olennaisempia. Mikä olisi seuraava aloite, jota pitäisimme esillä tässä asiassa? Ja aivan lyhyesti naiset äh, yhtiöiden hallituksissa. Äh, se on aihe, joka äh, tietenkin kiinnostaa meitä kaikkia. Olisi tärkeää, että jäsenvaltiot ymmärtäisivät, miten ähm, miten olennainen asia on mennä eteenpäin myös tällä alalla. Eli tässä aiheet, jotka me halusimme ottaa esiin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Heet. Kiitoksia. SD-ryhmä haluaisi kiittää komission jäsen Jurovaa siitä, että saimme kuulla teitä tänään ja keskust- voimme keskustella kanssanne näistä kysymyksistä. Barcelonan tavoitteista on keskusteltu täällä jo vuosien ajan, mutta valitettavasti vain harvat jäsenvaltiot ovat saavuttaneet tavoitteet. Komissio ja parlamentti ovat lähteneet aloitteisiin vanhempain lomien ja muiden aloitteiden osalta, joiden kautta on tarkoitus saada naiset takaisin työmarkkinoille. Mutta kuten sanoitte, tilanne ei ole vielä kovinkaan tasa-arvoinen, vaan esteitä on vielä. Olen sanonut tämän jo aikaisemminkin. Olen hyvin pahoillani siitä, että strategia on juridisesti katsottuna vesitetty. Uskon, että meillä olisi suurempi voima jäsenvaltioissa, jos tämä toimisi paremmin ja esteistä päästäisiin eroon. Edelleenkään ei ole oikeanlaista tasa-arvostrategiaa. Taloudellisesti kaikki hyötyisivät siitä, että naisia olisi entistä enemmän työmarkkinoilla. Tästä hyötyisi koko Euroopan unioni, joten syitä strategian eteenpäin viemiseksi kyllä riittää. Sitten naiset yritysten johtokunnissa. Sanoitte, että monin toimiin tältä osin on jo ryhdytty, mutta pohdin, kuinka pitkälle on päästy Istanbulin yleissopimuksesta. Olen tyytyväinen siihen, että komissio on lähtenyt eh, edistämään tätäkin asiaa, jotta voidaan varmistaa se, että eu toimielimenä todella täytäntöönpanee Istanbulin yleissopimusta. Uskon, että tätä kautta voidaan saada paljon aikaan. On häpeällistä, että meillä ei ole näitä kaikkia oikeudellisia oikeuksia. Tiedämme, että jossakin maissa ei ole rangaistuksia tai rikosoikeuspykäliä tässä asiassa. Mutta hyvä, että tähän tartutaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Alderyhmän nimissä edustaja Milner. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että pääsitte paikalle ja keskusteluista, joita käydään näistä aiheesta. arvostan kovasti tätä myös Alden puolelta. Meillä on muutama kysymys, jotka otte esille. Haluaisin vain pohtia niitä hieman, sillä olemme kaikki olleet New Yorkissa yhdessä ja tästä taisi olla mielenkiintoinen kokemus myös Euroopan parlamentille sinänsä, että ensimmäistä kertaa sillä oli tärkeä rooli tässä osana EUta. Voimme tätä parantaa entisestäänkin ehkä vielä tulevina vuosina, mutta se oli hyvä askel. Mutta jos puhutaan komission päätämistä naisten asemasta, jotka ovat hyvin laaja-alaisia totta kai, jos ajatellaan YK toimia, ollaan totuttu Euroopan puoleltakin hieman tällaiseen, että ei ole tarpeeksi konkreettisia toimia, mutta mitkä ovat teidän kantanne? Mitä, mikä EUn rooli voisi olla, jotta voitaisiin puuttua näihin suurimpiin haasteisiin, jotka kohdistuvat sukupuolten tasa-arvoon? Tämä on hyvin laaja kysymys, mutta meillä kaikilla vaikutelma siitä, että oli mielenkiintoinen tärkeä kokous, niin haluaisin tietää, mitkä teidän kantana ovat meidän roolistamme kansainvälisellä näyttämöllä. Toinen kysymys. Tämäkin otitte esille. Nimittäin naisturvapaikkahakijat ja heidän erityinen haavoittuvaisuutensa. Olen varma, että ehkä olette puhuneet tästä myös kollegiossa, että tilanne on sellainen, että kohta se ei tule poistumaan tulevina kuukausina tai vuosinakaan ehkä, joten minusta meidän pitäisi ryhtyä tässäkin suhteessa toimiin. Ja viimeinen kysymys. mikä on komission painopistolla, jos ajatellaan sitä, miten pannaan täytäntöön tämä sukupuolten tasa-arvostrategia. Ehkä voisitte siitä sanoa pari sanaa. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä sitä, että olette painostaneet ja vieneet komissiota eteenpäin, jotta allekirjoitettaisiin Istanbulille sopimus. Tämä ei ole vain muodollisuus, vaan poliittinen viesti. Ja olemme tietoisia siitä, että te itse henkilökohtaisesti taistelette sen puolesta ja arvostamme tätä kovasti. Gracias, señora Kiitoksia. Seuraavaksi Guen nimissä. Edustaja Berg. Eh, Kiitoksia oikein paljon komission jäsenelle siitä, että hän tuli tänne keskustelemaan kanssamme näistä kysymyksistä. Ei ole mitenkään yllättävää, että GUEssa ollaan äh, hyvin turhautuneita siihen, että poljetaan paikallaan tasapaino tasa-arvokysymyksissä. Tämä on ainut alue, jolla tosiaan poljetaan paikallaan ja eh, tilanne eh, naiset johtokunnissa direktiivissä, sitä ei voida tosiaankaan hyväksyä. Me olemme tyytyväisiä Istanbulin eh, yleissopimukseen, mutta se ei riitä, jos halutaan torjua väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siihen tarvitaan kyllä lisävälineitä. Ja te esititte meille ehdotuksia siitä, miten voitaisiin torjua palkkakuilua. Me olemme kyllä sitä mieltä, että tässä tarvitaan parempaa lastenhoito, järjestelyä ja naisten eläkejärjestelyjä, jotta naiset saadaan takaisin työmarkkinoille. Nämä ovat niitä asioita, joita pitää saada paremmalle tolalle ja vanhempainloma, vanhempainloma Tästäkin äh, on ehdotuksia nyt, mutta huolimatta siitä, että tästä nyt keskustellaan hyvin tärkeistä ehdotuksista, niin äh, edelleenkin äh, suhtaudumme epäileväisesti siihen, että koko komissio kokonaisuutena, miten se suhtautuu eh, tasa-arvokysymyksiin. Neuvosto ja parlamentti on halunnut eh, tasa-arvostrategiaa. Meillä ei sellaista vielä ole, ja jos meillä ei ole strategiaa, silloin asiat eh, hajoavat eri suuntiin. Me emme voi pitäytyä missään tiukasti. Jos meillä on ta- strategia käytössämme ja olemme siitä sopineet, niin siinä tapauksessa öö, meillä on yhteinen sopimus neuvoston ja komission kanssa siitä, mihin suuntaan mennään. Jos ei ole strategiaa, niin emme voi viedä eteenpäin tasa-arvotyötä Euroopassa, joten on hyvin tärkeää, että strategia saadaan aikaan. Haluaisin nähdä myös eh, lisää tuloksia tasa-arvosta päätöksenteossa. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että on muutama sata naista johtopaikoilla. Kyse ei ole tosiaankaan näistä johtokuntapaikoista ja haluaisin, että komissio on täysvaltainen äh, osapuoli tässä. Emme halua kritisoida teitä henkilökohtaisesti kuitenkaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja sitten ähm, vihreiden nimissä edustaja Retki. Thanks a lot, Madam Kiitos puheenjohtaja ja kiitos minunkin puoleltani siitä, että käymme aika säännöllisesti vuoropuhelua. On hienoa, että tulette säännöllisesti val- valiokuntaamme. Ja selvästi meillä on tasa-arvossa samat huolenaiheet EU:ssa, joten puhun nyt aika suoraan siitä, miten näen tilanteen tällä hetkellä. Ehkäpä on teille pari esimerkkiä tilanteesta ja mennä hieman syvemmälle mahdollisissa ratkaisuissa. Näyttää siltä, että on vähemmistö, joka pureutuu tasa-arvo- ja perusoikeuskysymyksiin, tai jotka oikeastaan estävät nämä toimet. Siis ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan he tässä toimivat perusarvojemme vastaan. Ja me todella tarvitsemme teitä ja tämän strategian, jotta tähän voidaan puuttua. Kuuntelimme ja kuulimme puheenjohtajavaltiota tästä asiasta aamulla. He puhuivat LGBTI-tiekartasta, mutta Unkari esti tämän asian mukanaottamisen neuvoston päätelmiin. Mutta tämä asia on kuitenkin myös yksi teidän painopistealueitanne, joten me olemme tässä tietyssä asiassa yhtenä rintamana, mutta neuvostossa on pieni ryhmittymä, joka ei salli mentävän asiassa eteenpäin. Meidän pitää nyt painostaa asiassa entistä enemmän, jotta pääsisimme tästä jumitilanteesta eroon. Tämä ei koske pelkästään tiekarttaa, vaan myös horisontaalinen tasa-arvodirektiivi on tällainen. Ja esimerkiksi tämä työ- ja yksityiselämän tasapainokysymys, tässä on estäviä jäsenvaltioita. Meidän täytyy todella puhua selkeää kieltä tästä ja yhdistää voimamme, jotta muutosta saadaan aikaan. Sitten toinen asia, jonka halusin mainita. Olette varmasti kuulleet, kuullut, että olemme hyväksyneet valiokunnassa mietinnön, joka käsittelee naisten voimaannuttamista digiaikakaudella. Viittasitte tähän kysymykseen alustuksessanne, mutta te Voitte varmasti kantaa kortenne kehkoon komission jäsenenä digitaaliasioissa ja tasa-arvokysymyksissä. Tämä on aivan keskeinen asia ja haluaisin kysyä teiltä, mitä suunnitelmia teillä on. Ensi viikolla tästä mietinnöstä äänestetään mini-täysistunnossa ja uskon, että se voi olla yksi välineistä ja aloitteista, joita tekin voitte käyttää tässä keskustelussa niin, että saamme sellaisen digitaaliagendan, jossa katsotaan kaikkia, jossa tasa-arvokysymykset asetetaan kaiken keskiöön. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten ähm, ensimmäisen kierroksen ähm, jälkeen ähm, komission jäsen Jurova, olkaapa hyvä. Kiitoksia kovasti näistä sanoista. Käyn läpi näitä kysymyksiä. Osa niistä hieman ehkä toisteli aikaisempi, mutta ensinnäkin edustaja Le Grip. Niin, tämä palkka ja eläkekuilu. Se on tärkeä kysymys, on tämä sama mieltä. Missä hän on? Hän lähti. Halusin kohdistaa vastaukseni hänelle edustaja Le Gripille, mutta hän lähti että tulee tähän kysymykseen. Haluan olla teille hyvin avoin. En uskonut paljonkaan siihen, että saisimme suuria tuloksia tästä avoimuuskysymyksestä, sillä keräsimme tietoja määräaikana oli viime vuoden loppu, mutta tällä hetkellä käymme sitä läpi, mutta en usko, että voimme muuttaa tai kaventaa tätä palkkakuilua ainoastaan sillä, että viemme avoimuutta eteenpäin, vain viemällä eteenpäin sitä, että työnantajien pitää antaa tietoa heidän palkkapolitiikastaan. Tämä on vain asia, joka antaa heille ajattelemisen aihetta, mutta ei muuta tilannetta. Mitä voimme siis tehdä? Meidän pitää puuttua kaikkiin kolmeen palkkakuilun syyhyn. Ensinnäkin avoin syrjintä, kun mies saa enemmän rahaa kuin nainen samasta työstä. Tämä on selvä tilanne. Tässä kohtaa on yhtäläisen kohtelun tai syrjinnän vastainen direktiivi, joka liittyy työllistymiskysymyksiin, josta puuttuu seuraamuksia ja kaikki jäsenvaltiot niillä ei ole selviä välineitä, jolla asettaa sitten sanktioita siitä, että mies ilman mitään syytä saa parempaa palkkaa kuin nainen. Joten nyt äh, pohdimme tämän direktiivin avaamista, jotta jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä toimiin, jotta olisi kunnon välineet, jolla työnantajien pitäisi, jotta siis työnantajia voitaisiin rangaista. Kuitenkin lukemme mukaan vain 8 prosenttia palkkakuilusta johtuu tästä syrjinnästä muodosta. Tähän on muitakin syitä. Tämä liittyy muun muassa sairaanhoitajien ja ty- opettajien työhön. Enkä tällä hetkellä näe mitään tehokkaita välineitä, joita voitaisiin käyttää ja puolelta jotta jäsenvaltio muuttaa tätä mutta keskustelemme tästä vielä TSTKssa kesäkuussa, sillä tätä ongelmaa pitää torjua myös. Lisäksi myös on eläkekuilu, joka osoittaa, että ilman muutoksia, tällainen siis vero ja sosiaaliturvajärjestelmiä, niin ilman tätä muutosta me voi muuttaa kokonaistilannetta valitettavasti kuitenkin. Ne ovat kaikki välineitä, jotka ovat jäsenvaltioiden käsissä. Me pitää olla hyvin varovaisia kun työstämme tätä uutta työelämäyksyselmäpakettia. Sillä jos puhutaan siitä, että on lis- lisää joustoa töissä, se voi olla ansa, joka mahdollistaa sen, että käytetään enemmän osa-aikaisia työsuhteita saattaisi johtaa siihen, että on alhaisempaa palkkaa. Tarjolla sitä me emme halua. Haluamme antaa naisille mahdollisuuksia saada lapsia ja tehdä töitä ja käyttää näitä joustomuotoja ja tienata rahaa, joka auttaa myös meitä kuromaan tätä kuilua. Joten jos teillä on ajatuksia siitä, miten puuttua näihin sukupuolisen naisiin töihin, niin kertokaa tästä lisää, sillä tämä on ongelma, joka voitaisiin äh, ratkaista paremmin asettamalla mieskiintiötä. En haluaisi kuitenkaan ryhtyä tähän, sillä Paljon kritiikkiä kohdistuu jo nyt kiintiöihin. Kolmas syy palkkakuiluun on naisten, alhainen itse, naisten tyttöjen alhainen itseluottamus ja myös heidän koulutusvalintansa. Tytöt opiskelevat oppiaineita ja aloja, jotka ovat niin hyvin palkattuja ja joita ei, joilla kysyntää työmarkkinoilla niin paljon, ja niin Tähän tulemme puuttumaan uuden eurooppalaisen osaamisagendan myötä. Jos olette seurannut, mitä me teemme koulutusalalla ja työmarkkinapolitiikkojen suhteen, niin pyydän tarkastelemaan tätä, sillä olen kovasti yrittänyt valtavirtaistamaan valtavir, sukupuolinäkökulmaa tähän tärkeään uuteen politiikkaan, sillä meidän pitää edistää tätä, jotta voidaan tukea nuoria naisia ja tyttöjä, jotta he opiskelevat kunnon kouluissa ja opisto, opin, opistoissa. Teknologiapomothan sanovat, että pitää olla tässä putkessa in the pipeline, puhun johtajien, yhteyden johtajien kanssa, niin haluan, että heillä on parempia mahdollisuuksia naisille, jotta pääsevät näihin päättäviin asemoihin ja johtotehtäviin. He jatkuvasti sanovat minulle, että me emme näe naisia tässä pipelineissa, sillä he eivät ole opiskelleet äh, kunnon opinahjoissa. Tähän liittyy vielä paljon stereotyyppejä, erityisesti teknologiayhtiöissä on että naiset, no että heitä ei ole insinöörinä, no sanonut, että no ehkä markkinointi tai oikeuspuolella heistä voisi olla asiantuntijoita. Tässä kohtaa keskustelu päättyy, sillä taas kohtaamme stereotyyppejä. Sitten tulee Barcelonan tavoitteisiin. Te otitte sen esille. On ihmeellistä, miten vahvasti tämä fasiliteettien, lastenhoitofasiliteettien puute heijastuu kuulemisimme, jossa käsitellään työelämäyksestä yksi ja Kaikki ymmärtävät, että naiset tai vanhemmat pikemminkin, he tarvitsevat näitä fasiliteetteja, tiloja, jossa lapsia voidaan hoitaa, että he pääsevät töihin, mutta edelleenkin näitä tiloja, lasten ja muita ei ole tarpeeksi jäsenvaltioissa, joten kannustan voimakkaasti toimivaltaisia ministeriöitä tarkastelemaan EU-varoja, joita on käytössä erityisesti aluekehitysrahaston varoja ja myöskin sosiaalirahaston varoja, joita voidaan käyttää yhdessä investointivarojen kanssa. Ja näin ollen jäsenvaltio voi muuttaa omia painopisteloita, sillä tämä vuosi hän on uuden tarkastelun vuosi. Ja ne jäsenvaltiot, jotka ovat huomioitu uusia prioriteetteja, voivat sitten ehdottaa muutoksia. Tämä työ on siis meneillään ja moniko jäsenvaltio tulee käyttämään tätä mahdollisuutta hyväkseen joka tapauksessa. Tässä on paljon kyse rahasta. Lisäksi tässäkin on kyse stereotyypeistä, eli siitä, että naiset haluavat pysyä pidempään lasten kanssa, eivätkä halua lähettää heitä lasten tarhaan ennen kolmatta ikävuotta. Mutta yksi uusi asia, joka liittyy enemmänkin tähän integrointipolitiikkaan, ajatellaan muun muassa ro- romanien kotoutumista silloin tiettyjä valtioita, joissa nyt on jo lainsäädäntöä, jonka mukaan romanilasten neljävuotiaasta tai viisivuotiaasta lähtien he pitäisi laittaa lasten tarhaan, jotta he voivat paremmin valmistautua peruskoulua varten, mutta tämä on toinen tarina. Pahoittelut meni nyt vähän sivuraiteille. Naiset yhtiöiden johtokunnissa, missä tilanne on tällä hetkellä. Osa teistä piti hyvänä, että tulin tänne. Uskokaa, että on hyvä kuulla tämä, mutta haluan sanoa teille jotakin uutta. Mutta tässä, ei, tästä aiheesta ei ole paljon uutta sanottavaa edistyksen suhteen, sillä tilanne on sama kuin viimeksi, kun olin täällä. Edelleenkin tarvitaan kaksi pienempää jäsenvaltiota ja yksi suurempi jäsenvaltio tukevat tätä, jotta päästään pois tästä umpikujan ajaneesta tilanteesta neuvostossa, joten neuvottelut jatkuvat Saksan, Alankomaiden ja Tanskan kanssa, Unkarin kanssa myös. Oliko joku muu? Alankomaat kyllä, ne mainitsin. Ja toivomme, että saamme muutoksen aikaan Maltan puheenjohtajakaudella ensi vuonna. Sillä välin lupasin, että tulemme tekemään kovasti töitä yhteyden kanssa suoraan, että tätä teemmekin. Olen usein yhteydessä pörssiyhtiöihin ja pyrin selittämään heille tai niille, että on parempi, että he tekevät sen vapaaehtoispohjalta kuin että lainsäädäntö pakottaa heidät tähän. Mutta no, vitsi vitsi. Useimmat heistä ymmärtävät, että moninaisuus yhtiöiden johdossa on hyväksi liiketoiminnalle. Monet heistä Heillä on sisäinen liikestrategia ja HR-strategia sellainen, että he haluavat lisää naisia yhtiön johtoon. Uskon, että asteittain ilman lainsäädäntöäkin voimme saavuttaa edistystä. Mutta lainsäädännön myötä no, pyrimme saamaan sen hyväksyttyä, niin sen myötä saavutamme edistyksen sitten aikaisemminkin. Tämä tulee Istanbulin yleissopimukseen, kyllä. haluamme sen hyväksytyksi jäsenvaltiotasolla tämän vuoden aikana. En näe uutta ongelmaa. Kolme jäsenvaltiota taitaa edelleen olla, jotka eivät ole ratifioineet sitä, tai siis allekirjoittaneet tai ratifioineet 15, mutta viemme asiaa eteenpäin. On tärkeää ymmärtää, että Istanbulin yleissopimus johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka vain jäsenvaltiot voivat tehdä, sille EUlla ei ole toimivaltuuksia näissä asioissa. Eli meidän pitää tehdä molemmat asiat. Tämä on sekasopimus ja meidän pitää täyttää kaikki tehtävämme. Istanbulin yleissopimus on tärkeä askel eteenpäin, kun pyritään torjumaan naisikosta väkivaltaa, sillä minusta se on hyvin käytännönläheinen lainsäädäntöpalanen. palanen ja tämä hyvin asisilta väkivaltaan ja haluaisin puhua hetken tästä aiheesta, sillä halusin kysyä teiltä, mitä ideoita teillä on, jos ajatellaan vuotta 2017, haluamme, että se olisi tällainen naisiin kohdistuvan väkivallan teemavuosi, ikään kuin haluamme tehdä tämän tavalla, joka tuo tuloksia. Tämä on yhdistelmä, yhdistelmä kampanjointia yleistasolla, siis eurooppalaisilla foorumeilla. Paneurooppalaista kampanjoita ei tule paljon, sillä olen vakuuttunut siitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiö se taisi olla hälytyskelloni. Eli jäsenvaltioissa on eri muotoja ja naisen koska väkivalta edistyy, sitä esiintyy eri tavalla esimerkiksi Espanjassa. Kotiväkivalta on vakava ilmiö Saksassa. Julkisilla paikoilla nähdään väkivaltaa jäsenvaltioita, jossa on moninaisia ongelmia, koska väkivaltaa esiintyy etnisissä, vähemmist, vähemmistöjen parissa. Meidän pitää kohdentaa nämä kampanjat näihin todellisiin ongelmiin eri jäsenvaltioissa tästä syystä. Olin tyytyväinen, kun kuulin New Yorkissa ministereiltä, sillä tapasin siellä ministerit siellä, siis sukupuolipolitiikkaa ministerit. kaikki sanovat, että he ovat liittyä joukkoomme mukaan näissä toimissa vuodelle 2017. Aion ottaa heihin yhteyttä ensi viikolla kirjeitse, sillä he halusivat, että minä lähetän heille ideoitamme siitä, miten haluamme tehdä tämän. Tähän on käytännön syitä, sillä he haluavat pistää sen vuoden 2017 budjettiin, joten he ovat tosissaan. Yksi ministeri sanoi, että lisään sen budjettiin kyllä, ja hän, tämä naisministeri sanoi, että hän on tosissaan. Tämä tulemaan yhteistä toimintaamme. Yhteisarvostot ehkä myös jäsenvaltioista mutta valtavirtaistamista tulee myös tapahtumaan komissiossa valtavasti. En ole samaa mieltä siitä, että jos meillä ei ole strategiaa, että se ei ole koko komission kysymys, sillä sain positiivisia reaktioita kollegani Navracisilta ja Andrew Kaittisilta terveys- ja koulutusasioissa turvallisuuskysymyksissä. Olen ottanut heihin yhteyttä myös, jotta saisin heidän ideoitaan siitä, että miten he olemaan mukana tässä kampanjassa. Rahoitamme ruoanjuuritason järjestöjä, kansalaisjärjestöjä. Aiomme kouluttaa asiantuntijoita ja ehkäpä haluaisin myös kuulla teiltä, mitä mieltä olette. Onko ajattelumme suunta oikea? Minusta kampanjassa pitää myös käsitellä laivavalvontaviranomaisten eli poliisien, paikallistason poliisien toimintaa, ne, jotka vastaavat turvallisuudesta siis. Ainakin potentiaalisesti se on tärkein, suurin ongelmamme, että naiset eivät raportoi, koska he eivät usko siihen, että joku auttaa heitä. Tämä on siis yksi syy. Totta kai pitää myös puuttua miesten ja poikien toimintaan, mutta meidän pitää saada oikea sekoitus tätä kampanjaa varten, jotta osutaan naulan kantaan. Tämä siis väkivallasta. Lähetän teille vielä kirjeen, jossa pyydän ehdotuksianne. Edustaja Björkö, naiset yritysten johdossa. No taisin jo vastata siihen. Madame, tai siis edustaja Linnar. No, toinen kysymys ei ainakaan ollut helppo. EUn rooli kansainvälisissä yhteyksissä. Totta kai keskitymme New Yorkissa voimakkaasti myös eurooppalaisiin kysymyksiin, erityisesti maahanmuuttoon ja naismaahanmuuttajien kotouttamiseen, mutta mitä tulee ulkoisiin toimiin, hyväksymme tämän strategiamme, jonka tavoitteena on saada konkreettisia indikaattoreita. Ja tässä keskitytään lähinnä ihmisarvoisuuteen ja naisten integriteettiin. Tämä liittyy myös siihen, että poistetaan naisikossa väkivaltaa maailmanlaajuisesti ja toisaalta naiset, naisten koulutusta, tyttöjen koulutusmahdollisuuksia pitää parantaa. Tiedän, että kollegani Federica Mogherini on hyvin sitoutunut sukupuolikysymyksiin ja hän haluaa parantaa älykkäiden politiikkojen myötä tilannetta erityisesti Afrikassa ja niillä alueilla, joissa naiset kärsivät köyhyydestä ja väkivallasta. Tässä siis tämä kansainvälinen näyttämä ja sen tila New Yorkissa. Kohtaisimme myös tilanteen, jonka edustaja Reintke täällä mainitsi Eli käytin tiukkoja keskusteluja puolalaisten ja unkarilaisten kollegoiden kanssa, eikä se ole salaisuus. Eli puhuttiin siitä, että miten käsittämään tämä naisten lisääntymisterveyskysymyksen muun muassa jäljitykseksi, niin olemme aika kaukana toisistamme. Ja meidän pitää käsitellä tätä myös unkarilaisten ja puolalaisten kollegoiden kanssa. Tämä heijastui myös rekisteröihin kumppanuuksiin – omistusoikeuskysymyksiin. Tämäkin kuuluu minun tehtäväsalkkuuni. Meidän pitää nyt lähteä tästä liikkeelle. Hallituksella on eri prioriteetteja ja eri suuntia. Miten nämä aikovat lähestyä näitä aiheita? Ja tässä pitää käydä jatkuvaa vuoropuhelua ja me pitää keskustella siitä, miten, miten pitkälle voimme mennä, kun jotta löytään yhteisymmärrys ja mitä voidaan saavuttaa yhdessä. Vaikeita keskusteluja tullaan käymään myös HLBTI-toimintasuunnitelmasta ja sukupuolistrategiasta tulevassa neuvostossa, sillä tämän juuri se hetki, jona nämä eri kannat pulpahtavat pintaan mitä tulee maahanmuuttoon, pyrimme tarkastelemaan asiaa kahdesta kulmasta, näkökulmasta. Toisaalta tarve ratkaista tämä kiireellinen tilanne pakolaiskeskuksissa ja niissä paikoissa, joissa on paljon naisia. Olen jatkuvasti yhteydessä kollegani Dimitri Savramopulokseen, joka vastaa sitä, että turvataan inhimilliset olosuhteet näille henkilöille ja että sovittuja sääntöjä, turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikassa yritin varmistaa sen, että luodaan naisille ja lapsille parhaat mahdolliset olosuhteet tässä turvallisuus- ja muuttoliikeagendassa. Ja huomaatte, että näitä kysymyksiä on heijasteltu siinä, mutta totta kai yksi asia on, no ei nyt halua tässä aliarvoida eurooppalaista asiakirjaa, ja toinen asia on kuitenkin se, että miten jäsenvaltiot sitten soveltavat näitä kysymyksiä maahanmuuttaja tilanteessa. Tähän liittyy myös valvontakysymys. Tiedän, että sisäasian kollega käsittää tätä myös pitää tarkastaa sitä, ovatko terveyspalvelut kunnossa ja miten voidaan varmistaa perusturvallisuus, jotta voidaan puuttua tähän ihmiskauppariskiin ja pakkoprostituutioon ja pakkoavioliiton ja orjuuskysymyksiin muun muassa. Näitä kaikkia ilmiöitä siis esiintyy siellä, missä on paljon pakolaisia. Tämä on vakavin ongelmamme tänä vuonna. No totta kai emme tiedä, mitä ongelmia vielä tulee näinä, näinä vaikeina aikoina, mutta huomataan, että viime vuonna 80 prosenttia maahanmuuttajista oli nuoria miehiä. Tänä vuonna enemmistö maahanmuuttajista on naisia ja lapsia erityisesti yksin tulevat lapset Ruotsissa, Saksassa. Kyseessä siis lapset, joita jengit käyttävät hyväkseen. Tämä on monimutkainen tilanne. Meidän pitää käyttää kaikki välineet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. He ovat siis etulinjassa turvatakseen näiden henkilöiden tilanne. Tämä, tätä käsitellään sisä- ja oikeusministeriön neuvostossa siis myös. Toinen näkökulma maahanmuuttajan naisiin on, että mitä tehdä seuraavana päivänä, eli kun he ovat asettuneet Eurooppaan. Keskustelin tästä ministerin kanssa, eli että pitää olla tiettyjä ohjelmia, joissa naisille annetaan kielikursseja, tarjotaan heille työpaikkoja ja luodaan olosuhteet, joissa he voivat hoitaa lapsia. Ja tämä saaminen tätä myös digitaaliagendaa, sillä huomataan, että siinä on suuret mahdollisuudet tarjota naisille kotouttamiskanavia niin sanotusti digitaalimaailman kautta. Se on hyvin avoin ja saavutettavissa oleva tapa Migration. Mä siis maahanmuutosta täytyy sanoa, että arvostan kovasti edustaja Hannibalin suosituksia ja hänen mietintöään, sillä siinä on kaikki, mitä voimme tehdä ja pitää tehdä. Ei nostaan EU ja komissio, vaan myös ennen kaikkea jäsenvaltiot. Maahanmuuttajien naiset ja heidän kotouttamisensa on sisältetty myös jo mainittuun osaamisagendaan. Onko vielä jotain? Ja, the, yeah, the report on empowering women. Naisten voiminuttaminen digitaalisella kaudella. Tämä mietintö se on sieltä tähän osaamisagendaan, skills agenda. Ja tulemme keskittymään tähän ja voitte tarkistaa sitten teemmekö työmme kunnolla. Tässäkin on kyse valtavirtaistamisesta. Muchas gracias, señora. Kovasti kiitoksia komission jäsenelle näistä vastauksista kysymyksiin, joita esitettiin. Tietenkin eh, emme välttämättä aina saa toivomaamme vastausta. Nyt eh, on sellainen vaikutelma, että eh, tässä käsittelemme hyvin monia aiheita ja niitä on käsitelty jo pitkään, aina ei löydy vastauksia ja joskus asiat jumittuvat neuvostoon ja joskus taas on päätöksiä, joita emme oikein ymmärrä. Ja joka tapauksessa kyse on nimenomaan tasa-arvoon liittyvistä poliittisista kysymyksistä, mutta me tosiaan haluamme painottaa sitä, että on tärkeää viedä eteenpäin niitä aloitteita, jotka liittyvät tasa-arvokysymyksiin. Ja nyt me voimme aloittaa sitten seuraavan puheenvuorokierroksen. Ja sen aikana voivat sitten puhua muut edustajat omissa nimissään. Haluan muistuttaa, että puheenvuorot ovat noin minuutin pituus, pituisia, jotta kaikki voivat puhua, kaikki ne, jotka haluavat puheenvuoron. Ensimmäiseksi edustaja Koratsa Bild. Kiitoksia. Kiitos kovasti komission jäsenelle siitä, että hän on sitoutunut tällä tavoin naisten oikeuksiin ja näihin kysymyksiin. Vastasitte jo moniin kysymyksiin, niin oli hienoa, että korostitte kaikenlaisen väki, naisen kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemistä. Ja Istanbulin yleissopimuksesta on hyvä, että keskitytte siihen, että EU ratifioi tämän. Tästä tulee valitettavasti kuitenkin pitkä prosessi. Tämä varmasti tekisi väkivallan vastaisesta lähestymistä vasta entistä johdonmukaisemman. Meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltiota ratifioimaan tämän yleissopimuksen ja niitä, jotka ovat sen ratifioineet myös täytäntöönpanemaan. Toinen kysymykseni liittyy ihmiskauppadirektiiviin. Äänestimme tästä, tämän tekstistä tänä aamuna, mutta valitettavasti meillä ei ole vielä komission kertomusta asiasta ja halusin kysyä, miten työ etenee. Meidän pitäisi todella saada tietää, mitä jäsenvaltiot asiassa tekevät. Ihmiskauppaan liittyy entistä enemmän naisia ja tyttöjä. Luvut ovat todella korkeat ja kuten sanoitte, paljon maahanmuuttajia on myös mukana tässä maailman äh, humanitaarinen huippukokous. Mainitsitte myös sen. Me puhuitte tiimi Euroopasta New Yorkissa. Olisi hienoa, että samoin kävisi Istanbulin osalta. Haluaisin kuulla, miten te ja kollegaanne teette työtä valtavirtaistamisessa ja siinä, että tyttöjen kysymykset, pakkoavio, liitot, raiskaukset, seksuaalinen hyväksikäyttö, sukuelinten silpomiskysymykset, lisääntymisterveys. Miten nämä asiat näkyvät Istanbulin huippukokouksessa? Toivottavasti Euroopan unionin toimielimet puhuvat johdonmukaisella voimakkaalla äänellä itse tulen mukaan kokoukseen tämän valiokunnan nimissä. Vielä viimeinen kysymys, jonka halusin esittää. Koska puhumme liittymisestä, niin onko EU liittymässä myös YK lasten oikeuksien yleissopimukseen? Ja puhuin tässä myös siis toisen edustajan puolesta. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluan tässä kehua komission jäsentä, mutta haluan kuitenkin sanoa, että olen kärsimätön kärsimättömyys liittyy aina naisten liikkeeseen. Olemme odottaneet tasa-arvoa ja vuosisatoja ja olen kärsimätön, kun kuulen, kuinka hitaasti asioissa päästään eteenpäin. Konkreettinen kysymys ja konkreettinen vastauskin. Tehän kysytte juuri, hyvä komission jäsen, mitä mahdollisuuksia on lopettaa tällainen työpaikkojen eriytyminen naisvaltaisille aloille. No, naisten pitäisi saada vihdoin oikeaa palkkaa. Jos naisvaltaisilla aloilla maksattaisiin kunnon palkkaa, niin miehet rynnisivät aloille. Eli naisvaltaisten alojen työpaikkojen palkkojen pitäisi vastata työtä, jota he tekevät. Sitten toinen asia. ne sanoitte, että jäsenvaltiot ovat osittain saaneet aikaan asioita oikeudellisten toimien kautta. Eli ei riitä, että heitä anellaan toimimaan, vaan tarvitaan juridisia lainsäädäntötoimia. Ja kysyisin, mitä te teette komissaarina, mitä komissio tekee, jotta jäsenvaltiot saataisiin pois tilanteessa, tilanteesta, jossa anellaan toimia tilanteeseen, jossa todella saadaan aika lainsäädännöstä edistystä. Seuraavaksi edustaja Sebastian. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, me arvostamme kovasti tätä mahdollisuutta keskustella teidän kanssanne näistä kysymyksistä. Minä olen myös muissa valiokunnissa ja olen muistanut olen vähän unohtanut miltä tämä valiokunta nyt vaikuttaa, mutta minulla on tässä pari kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee Istanbulin yleissopimusta. Te sanoitte, että Euroopan unioni on valmis hyväksymään sen. Minä pelkään pahoin, että nämä sanat sanottiin meille jo Strasbourgissa. Silloin elimme talvea, nyt elämme kevättä ja aika kuluu. Haluaisin tietää, voitteko antaa meille mitään konkreettisia päivämääriä. Totta kai tiedämme, että ainoastaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus täytäntöönpanna näitä konkreettisia toimia, jotka liittyvät ähm, väkivaltaan, mutta me voimme lähettää viestin niille jäsenvaltioille, jotka vielä eivät ole ratifioineet yleissopimusta. Sitten toinen kysymys, sukupuoleen perustuva väkivalta. Sanoitte, että komissio tukee jäsenvaltioiden toimia torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta me tiedämme me olemme nähneet Euroopan eh, tasa-arvoinstituutin eh, ja tasa-arvoviraston asiakirjoista, että joissakin jäsenvaltioissa on ponnisteltu hyvin vähän. Meillä ei ole yhteistä lainsäädäntöpuitteistoa ja me tiedämme, että joissakin maissa on oikeudellisia ää, kannustimia eh, piilottaa näitä tapauksia, esimerkiksi intohimorikokset ja niin edelleen. Joillekin meistä olisi erittäin tärkeää, että saisimme eurooppalaisen direktiivin eh, mm, koskien eh, sukupuoli väkivaltaa, sukupuolen perustuvaa väkivaltaa. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä aloitteita komissiolta. Gracias, señor Sebastián. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Sordoa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää komission jäsentä hänen hyvin käytännönläheisestä lähestymistavasta tähän tilanteeseen. Hän on toistuvasti sanonut, että lainsäädäntö itsessään ei riitä. Tarvitaan käytännön täytäntöpanoa kaikille toimenpiteille, joista keskustellaan Kollegat, kaikki tiedämme, että sukupuolen perustuva syrjintä on kiellettyä ja kuitenkin on palkkakuilu ja eläkekuilu naisten ja miesten välillä. Se on olemassa. Lisäksi on myös tuloero, ei siis sanotaan palkkaero. Se on kielletty ja kuitenkin on tiettyjä lähteitä käyvän lainsäädännössä. Tässä on kyse käytännön täytäntöönpanosta, joten jäsenvaltioiden pitää tehdä jotakin, jotta asioita voidaan muuttaa. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, tai siis pyytää häntä ottamaan huomioon tutkimusvaihtoehdon, eli voitaisiin tutkia tilanteen eroa, jos on siis naiset, jotka huolehtivat lapsista ja ne, jotka eivät huolehdi lapsistaan. Uskon, että tietty eroa on voisimme osoittaa, että vanhemmat, jotka huolehtivat lapsistaan, että heitä syrjitään tulojen osalta, jos voidaan osoittaa tällainen ero, niin voitaisiin laatia ratkaisuja, voitaisiin palkita työtä, joka on la- lastenhoito. Jos nainen pysyy tai äiti pysyy kotonaan lapsi, yhden lapsensa kanssa, niin toinen lapsi sitten tai kolmen vuoden kuluttua Hän on ihan eri tilanne, ja tämä pitää ratkaista. Ja pidän hyvänä ehdotustanne työsekirjassa, joka on tämä 40 prosenttia naisista ylemmissä komission toimissa haluaisin tietää tarkkoja lukuja, onko ollut konkreettisia toimenpiteitä, joihin ollaan ryhdytty. Ja minusta nämä konkreettiset askeleet ovat paras tapa saavuttaa tuloksia. Kiitos. Gracias. Eh, tiene la palabra la señora Danchi. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Antila. Doamna komissaario. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia, että tulitte tänne paikalle. Me olemme erittäin tyytyväisiä teidän lähestymistapaanne, koska nämä aiheet, joista puhutte, ne ovat aiheita, jotka meitäkin huolestuttavat tässä valiokunnassa. Mutta jäsenvaltioissakin on huolestuttavia asioita. 2017 on ähm, vuosi, äh, joka, jossa torjutaan ähm, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja nyt äh, tarkoituksena on saada aikaan eurooppalainen seurantakeskus ähm, nimenomaan äh, sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ajatellen. Tähän tarvitaan lisää henkilöstöä, lisää varoja ja tällä tavoin tehtävät voidaan hoitaa. Mitä te olette tästä mieltä? Yes. Kiitoksia. Ja aivan lopuksi vielä edustaja Rodriguez. Eh, e kiitos, kiitos siitä, että tulitte valiokuntamme. Kiitän teitä kaikista ponnistuksista, joita on tehty esimerkiksi Istanbulin yleissopimuksen osalta. Minulla on muutama kysymys. Täällä puhuttiin maahanmuutosta ja naisten turvallisuudesta ja myös HLGBTI-ihmisistä. Ja kysyisin, millä tavoin komissio voi toimia silloin, kun jäsenvaltiot eivät noudata naisiin ja HLGBTI-ihmisiin liittyvää lainsäädäntöä. Sitten toinen asia, josta jo täällä kollegakin puhui, eli naisten sukuelinten silpomiskysymys. Kuinka pitkälle tässä on päästy? Meillä on tiettyjä tietoja, mutta ne eivät ole kovinkaan selkeitä, emmekä oikein tiedä, valvotaanko lukuja oikealla tavalla. Sitten toinen hieman henkilökohtaisempi, mutta myös poliittinen kysymys. Aiotteko ottaa kantaa Air Francein tilanteeseen lennoilla Iraniin? Eli henkilökuntaan saattaa kohdistua syrjintää, mikäli he eivät suostu lähtemään lennoille. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Nyt voitte vastata näihin kakkoskierroksen kysymyksiin. Olkaa hyvä. So, so first, uh, Madam Karatsabilt uh, asked... Kiitoksia edustaja Karatsabilt. Mainitsi vielä kerran Istanbulin yleissopimuksen, miten kannustamme jäsenvaltioita tässä asiassa niin. Jatkamme painostusta se on ainoa tapa toimia, sillä käytämme kaikki tilaisuudet hyväksemme, kuten sanoin. Se, että EU liittyy tähän Istanbulin yleisopimukseen, se ei tule olemaan tarkoituksenmukaista ilman jäsenvaltion mukanaoloa. Ja jos ajatellaan rikosoikeutta, ilman että nämä rikokset on heijasteltuna kyseisissä lainsäädännössä, niin nämä, näitä rikollisia ei ikinä tulla sitten, heille ikinä tulisi syytä olla tekemättä näitä asioita, joten tämä pitää saavuttaa. Meillä ei ole mitään lainsäädännöllistä välinettä, jolla voitaisiin saada heidät ratifioimaan sopimusta, mutta tällä hetkellä en näe mitään suuria esteitä jäsenvaltioissa. Mutta yleinen kommentti reagoidakseni teidän kommentteihin jossa vetoatte lainsäädännön puoleen. Totta kai lainsäädäntö on paras väline, kun jotain asia pitää vielä eteenpäin, kun pitää painostaa joku tekemään jotain, tai kun pitää saada joku välttämään tiettyä toimintaa. Mutta uskokaa minua, että no tiedätte tämän itsekin, sukupuoli on erityinen osa-alue, joka on yhteyksissä perinteisiin ja stereotyyppeihin, jota ei voida vain muuttaa pelkällä lainsäädännöllä. Ja yksi pragmaattinen asia, jonka ymmärsin oltuani täällä puolitoista vuotta, kun lainsäädäntöön tulee sana sukupuoli, tai kun se leimataan sellaiseksi, niin se ei nyt toimi kuinka paljon meidän piirissämme ja erityisesti jäsenvaltioissa, tietyissä jäsenvaltioissa – monissa jäsenvaltioissa ollakseni konkreettisempi. Tästä syystä työelämäyksyselmä tasapaino, no pyrin selittämään, kun puhun tästä konferenssissa ja foorumeissa Asia talousvaikutusten osalta. Eli se tulee olemaan positiivinen, kun poistetaan esteitä sille, että naiset voisivat saada lapsia ja olla samalla töissä. Tämä on siis yksi ongelma, joka liittyy lainsäädäntöön toinen yleensä kun on lainsäädäntöä, joka vaikuttaa budjettiin, niin sitten on ongelma. Ja tämä liittyy myös syrjinnän kieltävään direktiiviin. Pyrimme viemään että tiedätte, että tarvitaan sille yksimielinen päätös neuvostossa ja edelleenkin useita jäsenvaltioita pitää voittaa puolelle. Ja perusteet ovat muun muassa se, että meillä oli tarpeeksi rahaa sille, että pantaisiin täytäntöön tämä direktiivi. Siinä siis yleisiä ongelmia, jos ajatellaan lainsäädäntöä. Ihmiskauppa, komissio valvoo tämän direktiivin siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos ajatellaan ihmiskaupan torjunta ennaltaehkäisyä ja uhrien suojelua. ja se Jäsenvaltion piti siirtää se osaksi lainsäädäntöä huhtikuun 2013 mennessä 26 valtiota tähän mennessä on virallisesti ilmoittanut komissiolle, että he ovat transponoineet direktiivin suoraan kansalliselle tasolle. Ja on tietysti sitä, että Saksassa poliittinen sopu on saavutettu ja odotamme, että saamme sieltäkin ilmoituksen virallisesti. Meillä on 26 27 jäsenvaltiosta, joita direktiivi sitoo, ovat ilmoittaneet täydestä transponoinnista komissiolle. Ja tämä kulmassa komissiosen Avramopuloksen tehtäviin. He analysoivat juuri nyt näitä tietoja, joita on saatu jäsenvaltioilta. Sitten tämä Team Europe, Eurooppa-tiimi, niin kyllä. Tunsin tämän New Yorkissa. Oli tärkeää, että tapasimme keskenämme. Oli tärkeitä kokouksia, mutta, oli, mutta myös se, että kohtasimme muun maailman No, oli paljon ongelmia ja edistyksen puutetta näillä osa-alueilla ja siitä johtuen huomannut, että edelleenkin Eurooppa on hyvä paikka naisille. Ja sitten teillä oli kysymyksiä paremmasta tasapainosta ja palkkakuulukysymyksistä, että äidit tekevät töitä ilmaiseksi, niin tämän kommentin esitti Edustaja Shoidrova. Niin. Tapasin Iran afrikkalaisen ministerin kahden kesken, en nyt nimeä tätä maata. Sanon, että suunnittelemme jotakin, jolla otaisin paremmat olosuhteet työskenteleville vanhemmille. Ja se on tärkeä tehtävä meille, että naisille pitäisi maksaa siitä, mitä tekevät kotonaan että yhteiskunta arvostaa sitä. Ja hän, hän alkoi nauraa ja hän luuli, että minä vitsailen. Pitäisikö heille maksaa siitä, mitä tekevät kotona? Ja minä sanoin kyllä, sillä yhteiskunta tarvitsee sitä, mitä he tekevät kotona. Sillä he tekevät sen koko yhteiskunnan eteen. Ja ymmärsin, että tässä on valtava kuilu tässä lähestymistavassa. Ymmärsin, että käyn samantyyppistä keskustelua eurooppalaisten poliitikkojen kanssa pitkälti. Tämä oli vain osoitus siitä, missä tilanteessa olemme. Sitten nämä miesten ja naisten työt, eritetyt työt, tämä on vakava ongelma. Ehkä voitaisiin ammattijärjestöihinkin ottaa yhteyttä. Pitäisi viedä tätä asiaa eteenpäin siltä osin, että saataisiin tai siis pitäisi konkreettisten ammattien osalta viedä kysymystä eteenpäin, että palkkoja pitäisi nostaa ja voimme sanoa, että olemme valmiit käyttämään välineitämme, joita meillä on käytössä. Eli käyttää rikkomusmenettelyä ja se valtiota vastaan, mutta tämä on vain osa ongelmaa, että mies saa enemmän rahaa samasta työstä kuin nainen. Eritetyt työt ovat todellinen ongelma joka on vastuussa pitkälti palkkakuilusta. Eli jäsenvaltiota pitää painostaa tekemään asioita näillä alueilla. Jos, tiedätte, jos teillä on ehdotuksia, niin, niin kertokaa toki ihmeessä. Istanbulin sopimuksen aikataulu, niin sanoin teille, että olen vähän hermostunut, kun tulen tänne takaisin ja joudun toistamaan samoja asioita, mutta tota, täysin totta, Istanbulin sopimus. Olemme kyllä edistyneet. Tämä liittyy tämän vuoden pakettiin ja keskustelua käydään neuvostossa tästä. Voin sanoa, että jäsenvaltiot tukevat sitä, että EU liittyy sopimukseen yleisesti. Ja nyt yksityiskohtia käydään läpi, erityisesti, että mitä huolia jäsenvaltiolla, mikä on oikeusperusta ja mikä, mitä uusia toimivaltuuksia ei ole sitten tulee olemaan sen myötä, että liitetään tähän yleissopimukseen ja odotamme, että neuvoston päätös olisi mennessä talveen mennessä. No, se voi olla tämän vuoden puolella tai ensi vuoden puolella. Toivottavasti tämän vuoden puolella. Sitten tämä YK on lasten oikeuksien siihen liittyminen, no sitä emme suunnittele tällä hetkellä. lisää naisia. EU-toimielmiin 40 prosenttia naisista, niin tämä, tämä nähtiin jo tässä uudessa pääosastokierroksessa. Tämä ei ollut vain minun valtavirtaistamispyrkimyksen tulosta, vaan sanoin, että Kristina Georgieva on äärimmäisen sitoutunut tähän ideaan, että saadaan lisää naisia ja kun hän edistää naisia näihin toimiin, hän on sanonut, että hän on erinomainen, siis kun hän puhuu näiden naisten puolesta, hän että ehdokkaat ovat erinomaisia naisia. Pidän tästä, koska hän on usein oikeassa, eli 40 prosenttia se voidaan saavuttaa, mutta asia pitää viedä jatkuvasti eteenpäin kaikilla tasoilla. Ja se, että saadaan naisia tähän putkeen, heidät pitää siis saada kaikkiin järjestelmän tasoihin. Siinä kaikki. Kiitos. Thank you, Madame Jurova. Kiitoksia Rouva Jurovalle. Kiitoksia, että osallistuitte tähän keskusteluun, tähän näkemysten vaihtoon koskien meitä kiinnostavia ja huolestuttavia aiheita. Me voimme jatkaa yhtä dynaamisesti tätä keskustelua. Toivottavasti voimme luottaa siihen, että seuraavankin kerran tulette tänne. Oli sellaisia kysymyksiä, jotka varmasti konkretisoituvat tässä ennen seuraavaa tapaamista. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistakohtaan. Relativo al presupuesto 2010. Seuraavaksi on vuoden 2017 talousarvio. Siinä valmistelijana eh, on edustaja Dan Chila. Ja hän saa nyt puheenvuoron. Hän voi meille esitellä oman lausuntoluonnoksensa. Kiitoksia puheenjohtaja. 2017 talousarvio eh, naisten oikeuksien valiokunnan eh, näkökulmasta. Meillä on tietyt painopistealueet. Ensinnäkin eh, johdonmukainen budjetin käyttö tasa-arvo näkökulmasta kaikissa budjettivaiheissa. Seuraava painopistealue käytetään rakennerahastoja ja investointirahastoja jotta voidaan edistää laadukasta koulutusta, voidaan tukea myös yrittäjyyttä ja saadaan aikaan työpaikkoja naisille. Ja sitten kolmanneksi on tärkeää, että on riittävästi varoja DAFNE-ohjelmalle ja myös turvapaikanhakijoille, pakolaisnaisille halutaan omat ohjelmansa. Ja sitten Euroopan tasa-arvoinstituutti minä otin esiin jo komission jäsenelle sen, että Euroopan parlamentti on useaan otteeseen päätöslauselmissaan pyytänyt, että perustetaan tasa-arvo, tasa, tasa arvoon liittyvä seurantakeskus. Nämä ovat siis ne painopistealueet, jotka mainitsin omassa lausunnossani. Odotan kollegojen panosta tässä asiassa ja Sihteeristö on asettama määräaikaa pitää noudattaa. Kiitoksia EPPn nimissä. Edustaja Konoska. Uh, thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Rouva Matera pyytää anteeksi, eikä päässyt paikalle. Luen hänen jättämänsä viestin. Haluaisin kiittää Danchila hänen tekemästään työstä. Olemme huomanneet, että hän on ottanut lausuntoon monia EPPn pyyntöjä. On tärkeää korostaa, kuinka tärkeää on pyrkiä rahoitustoimin parempaan koulutukseen ja työpaikkojen luomiseen. EPP on pahoillaan siitä, että Daphne ei ole saanut omaa budjettikohtaansa. Jotkut ovat yhtä mieltä kanssamme siitä, että sen sijaan, että perustettaisiin uusi väkivallanvastainen virasto, meidän pitäisi tehostaa olemassa olevaa tasa-arvovirastoa ja parantaa sen resursseja. La señora Reit. Kiitoksia. Edustaja Repke, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, ich würde... Kiitos, puheenjohtaja. Monika Fandeken pyytää anteeksi, koska ei päässyt paikalle toisen valiokuntakokouksen takia, mutta tuon esille muutaman asian, jotka ovat meille tärkeitä tässä lausunnossa. Ensinnäkin pidämme erittäin hyvänä sitä, että jo tässä talousarvion luonnoksessa – sukupuolibudjetointi tulee tällä tavoin esille. Se edesauttaa sitä, että budjetointi on entistä tasapainoisempaa sukupuolten osalta. Eli on, haluamme kiittää, kiittää la, lausunnonlaatia siitä, että asiassa on toimittu näin. Toinen asia, jota pidämme, on hyvä, että tässä korostetaan tiettyjen naisten roolia. pakolaisnaisten roolia. Olemme toimineet asiassa pitkään ja tässä varmasti naiset ovat keskeisenä toimijana. Ja heidät pitää saada tähän lausuntoonkin keskeiselle sijalle. Ja sitten asia, jota kollega haluaa vielä tässä korostaa, tai haluaisi entistä keskeisempään osaan on se, miten naiset saisivat tai pääsisivät paremmin julkisten palveluiden piiriin. Eli että julkiset palvelut eivät pitäisi naisia vain kuluttajina, vaan katsottaisiin pikemminkin naisten roolia työntekijöinä. Haluaisimme todella kiinnittää huomiota tähän asiaan perusteellisemmin. Kiitos lausunnonlaatijalle hänen työstään. Kiitoksia. Ja seuraavaksi vielä edustaja Mulli. Thank you. Yes, and... Uh, Kiitos. Niin, niin kuin kollegat, haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Tämä on erinomainen mietintö. Tämä näkökulman äh, huomioittava budjetointi on myös hyvä painopiste. Tässähän vedotaan se, että varmistetaan, että nuoret tytöt ja naiset on otettu huomioon. Ja myös se, mitä sanoitte naisista ja turvapaikanhakijoista. Lopuksi sanoisin, että jos puututaan tähän kysymykseen, niin pitää selvästi ottaa huomioon nämä indikaattorit ja miten nämä tavoitteet sitten otetaan käyttöön. Tässä saadaan palautetta ja että voidaan vahvistaa toimia, jotka tuovat tuloksia. Kiitos. gracias. Eh. Kiitoksia kovasti. Ja eh, keskustelun lopuksi vielä valmistelija edustaja Danchila, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon kollegoille siitä, että tuitte eh, lausuntoa. Minä pyrin varmistamaan sen, että me saamme sellaisen lausuntoluonnoksen, joka heijastelee nykytilannetta ja siinä keskitytään nimenomaan äh, tasa-arvonäkökohtiin. Kiitos. Perfetto. Pues... Oikein hyvä. nyt siis äh, on jo hyväksytty aikataulu 28. päivä äh, määräaika tarkistaa tarkastuksille 24. toukokuuta eh, on sitten tarkastelu ja äänestys eh, valiokunnassa eh, toukokuussa ja sitten vasta neljäs päivä alkavalla istuntoviikolla täysistuntoäänestys. Ja nyt sitten tarkastelemme monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelua. Ja siinä Claire Moody on valmistelijana. Uh, it probably won't... Kiitoksia kovasti. Tämä ei ole. valtava yllätys ihmiselle, että tärkeä asia tässä, tai yksi tärkeimmistä asioista on tämä sukupuolen ottava budjetointi, eli pitää vahvistaa sitä. No, se mitä tässä juuri sanottiin pätee myös. Ne ovat yhtä relevantteja, kun katsotaan budjetteja pitkällä aikavälillä tai pidemmällä aikavälillä kuin vain vuositasolla. Joten siinä heijastellaan näitä asioita. Jos katsotaan 2020 strategian tavoitteita, erityisesti se on heijastuu siinä, mitä sanottiin vuoden 2017 budjetissa, se, että naisten työllisyyttä edistetään ja pitää varmistaa, että tavoitteet täyttyvät sama palkkaa. Kysymys on tässä myös tärkeä naisten osuus yritysten johdossa ja pitää mitata sitä, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Lisäksi myös yhteenjulistus sukupuolivaltavirtaistamisessa monivuotisessa rahoituskehyksessä on tarpeen. Julistus julkilaumus on loistava, mutta tarvitaan vain seurantatoimia nyt, jatkotoimia. Joten kuten sanoin, niissä pitää tehdä, että valvotaan täytäntöönpanoa, eikä vain siis sanahelinää. Toistan sen, mitä sanottiin aikaisemmassa keskustelussa, sitä, että autetaan naispakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Se on aivan tärkeää tulevaisuuden kannalta ja rahoituksen kannalta. Ja sitten pitää investoida sosiaalisiin infrastruktuureihin, tai tulkitsemme infrastruktuuria eri tavoilla. Jos ajatellaan työllisyyttä ja kasvua, tavoitteena on, että naiset saavat enemmän töitä. Ja se pitää tarkastella laajemmaltakin, että mitä sosiaalinen infrastruktuuri oikeasti tarkoittaa. Ja sitten lopuksi pitää varmistaa Daphnen avoimuus ja varmistaa, että olemme tilanteessa, jossa voimme vahvistaa sitä, mikä on ollut hyvin menestyksekäs ohjelma. Pitää jatkaa tuota siis mahdollisen rahoituskehyksen loppuun asti. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Moody. Nyt ei ilmeisesti ole puheenvuoropyyntöjä, joten ähm, me, jotka olemme täällä paikalla, me olemme mm, tyytyväisiä tähän alustukseen lausuntoluonnoksesta, joten mm, haluamme kiittää mm, teitä. Ja me tosiaan toivomme, että näemme teidät taas seuraavassa valiokuntakokouksessa.